Äh, helmikuuta järjestetään seuraava kokous äh, ja esityslista on julkaistu ja löytyy Euroopan parlamentin nettisivulta. Istunto päättyy ja toivotan teille hyvää iltaa ja yötä.